Tähän päättyy tämän illan istunto. Seuraavaksi tapaamme yhdeksältä huomisaamuna. Esityslista on julkaistu ja on Euroopan parlamentin verkkosivulla tarjolla, mutta ennen kuin suljen istunnan halusin vielä